riittää. Ja minä uskon, että koska EMSA on käsitellyt tämän tyyppisiä asioita jo aikaisemminkin, niin ehkäpä sille nämä tehtävät voisivat jatkossakin langeta. Kiitoksia. Keskustelu päättyy. Äänestys toimitetaan huomenna kello 11.30. L'ordine del giorno... Esityslistan mukaan meillä on seuraavaksi Grossin mietintö, yhtenäinen Euroopan liikennealue. <clears throat> Kiitos. Ensimmäisenä puhujana on Gyrös. Olkaa hyvä. Danke, Herr Kommissar. Kiitoksia komission jäsen. Liikennevaliokunnassa on keskusteltu valkoisesta kirjasta, joka käsittelee liikennepolitiikkaa tulevaisuudessa. Se on otettu hyvin vakavasti otettu ja sitten 413 tarkistusta oli, jolla justeerattiin tätä kantaa. Ja 32 kompromissilla on saatu hyvä perusta löydettyä painopisteiden asetantaan. Siinä oli hyvänä apuna kollegoiden valmius dialogiin valiokunnassa ja tästä haluaisin erityisesti kiittää kaikkia myöskin työntekijöitä, jotka ovat auttaneet tehdä jotain yhtenäistä tästä mietinnöstä. Kannattaa, kun puhutaan puhua liikenteestä. Puhutaan 10 miljoonasta työpaikasta, 5 prosenttia bruttokansantuotteesta. Lopulta puhutaan siitä, että mikä koskee melkein kaikkia kansalaisia heidän arkipäivässään. Eli tämä on todellakin ydinkompetenssi eurooppalaisessa politiikassa. Ja valkoisen kirja asettaa oikeat painopisteet talouden alalla, ympäristöalalla, turvallisuuden alalla ja tietysti myös hiilidioksidi ja energia ovat edelleen painopisteenä. Me Halusimme kuitenkin selkeän viestin esittää neuvostolle. Me haluamme nopeita ja yksiselitteistä toimeenpanoa direktiiveille. Toteamme kuitenkin, että neuvostossa ei aina näin ole. Ja sitten nämä rajat, jotka halutaan poistaa maiden välillä, niin toimeenpano neuvostossa johtaa usein siihen, että näitä rajoja rakennetaan edelleen. Keskustelussa, kun on mainittu näitä käsitteitä, niin multimodaalisuus on mainittu, mutta minulla on tärkeää, että tehokkuus, siihen kuuluu myös vaikuttavuus, niin kuin myös ympäristöystävällisyys, turvallisuus ja oikeanlaiset työehdot. Tämä kaikki yhdessä saa aikaan tehokkaan liikennepolitiikan. Ja nyt kun on rajoittautunut seuraavaan kymmeneen vuoteen ja siihen on otettu 31 selkeää ehdotusta, Ensinnäkin turvallisuudesta. Liikenne, katuliikenteessä on 40 000 kuollutta jo vuosittain, vielä enemmän vakavasti loukkaantuneita. Haluamme selkeitä toimenpiteitä seuraavalle 10 vuodelle vuoteen 2020 asti, jotta ainakin puoleen voitaisiin näitä vähentää. Hiilidioksidi tietysti on edelleen meille painopiste jos verrataan vuoteen 90, niin pitäisi saada 20 prosentin vähennys seuraavan 10 vuoden aikana. Se on meille mahdollista muun muassa energiamiksiä käyttämällä. Ei pelkästään äh, sähköinen liikkuvuus, vaan myöskin modaali liikennemuotojen parempi jakautuminen ja sitten täytyy myös subsidiariteettia kunnioittaa 80 prosenttia voivat käyttää ympäristöystävällisempiä menetelmiä, polkupyörät myös ja jalankulku. Tässä on vaihtoehtoja, jotta voidaan järjestää liikennettä kestävämmin ja ympäristöystävällisemmin. Me ajattelemme myös hiilidioksidissa ilmatilaa. Miksi odotamme niin pitkään sen toteuttamista, koska tiedämme, että yksinkertaisilla päätöksillä ilman, että tarvitsee rahaa investoiden niin 20 prosenttia voitaisiin säästää. Olemme myös samaa mieltä tästä yhtenäisestä eurooppalaisesta liikennealueesta. Haluamme rajavaikutukset poistaa, haluamme avoimia, avointa meriliikennettä, haluamme muoto järjestää liikenteen tehokkaampiin. Tässä ajattelen erityisesti tieliikennettä, niin emme halua valita nyt halvinta liikennemuotoa terveyden ja ympäristön kustannuksella. Haluamme oikeat hinnat oikeissa olosuhteissa, mitä tulee ihmisiin ja ympäristöön. Tämä kaikki johtaa tietysti siihen, että Yhdessä komission kanssa pyrimme johdonmukaiseen eurooppalaiseen tieverkostoon ja äh, puhumme sen puolesta, mutta nämä äh, pullonkaulat, jotka tunnemme jo vuosien ajan, ne täytyy poistaa. Äh, Rahaa ei anneta pelkästään jäsenvaltioille, että niiden pitäisi tehdä se, mistä he joka tapauksessa maksavat. Haluamme eurooppalaista lisäarvoa tässä ja sen mukaisesti haluamme myös taata tämän rahoituksen. Muutama esimerkki tässä siitä, miten näemme tulevaisuuden, joka tapauksessa hyvä komission jäsen. Haluaisimme yhdessä komission kanssa keskustella näistä konkreettisista ehdotuksista ja myös to- toteuttaa niitä tulevaisuudessa. Kiitoksia. Kiitos. Komission jäsen, olkaa hyvä. Mr. President. Herra puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, komission alkuinen kirja yhtenäisen Yhtenäinen Euroopan liikennealue hyväksyttiin 28. maaliskuuta 2011 ja siinä määritellään näkemys kilpailukykyiseksi ja voimavaratehokkaaksi liikennejärjestelmäksi ja myös tulevat poliittiset tavoitteet. Minä haluaisin nyt vilpittömästi kiittää esittelijää herra Mathieu Groschia ja liikennevaliokunnan jäseniä niiden panoksesta komissiolle tämän tarkastelun aikana. Kaikki alkoi jo vuoden 2009 tiedonannolla liittyen kestävään tulevaisuuteen liikenteessä. Minä uskon, että täällä on aika laaja yksimielisyys siitä merkityksestä, joka on sillä, että meillä on tehokas ja kilpailukykyinen liikennesektori. Se on tärkeä tuki sisämarkkinoille ja taloudelliselle yhdentymiselle kaikkialla Euroopassa, maailman mittakaavassakin. Liikenne on myös tärkeä taloudellinen sektori itsessään, 10 miljoonaa työpaikkaa liikenteen palveluksessa ja 8 miljoonaa vielä ajoneuvojen valmistuksessa. Liikenne on myös hyvin keskeinen, ajatellen sosiaalista ja alueellista yhteen, yhteenkuuluvuutta. Siksi meillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Ja minä olen vakuutunut siitä, että me löydämme keinoja käyttämällä vähemmän ja puhtaampaa energiaa ja käyttämällä paremmin perusrakenteet ja emme joudu käyttämään hankalampia vaihtoehtoja. Valkoisessa kirjassa on tavoitteet, eli 60 prosenttia vähemmän 2050 mennessä kasvihuonekaasupäästöjä verrattuna 90 vuoteen ja kymmenen tavoitetta, joihin verrata kehitystä. Meillä on 40 konkreettista tavoitetta ja komissio aikoo niitä vielä eteenpäin kaudellaan vastatakseen liikenteen haasteisiin. Me olemme täysin sitoutuneita tähän tavoitteeseen. Komissio jo 2011 toteuttanut noin 20 prosenttia tavoitteistaan, jotka olivat valkoisessa kirjassa, eikä kaikkein vähintään tärkeintä. Minä jatkankin siihen laajaan tukeen perustuen, jota teiltä on tullut tärkeissä hankkeissa, kuten siinä, että sisäistetään ulkoiset kustannukset liikenteessä, yhtenäinen ilmatila, merialueen sininen vyöhykke, kestävää liikkuvuutta kaupunkialueelle ja ylipäätään saatetaan myös liikenteessä sisämarkkinat päätökseen. Kuten komissio totesikin omassa työohjelmassaan, minä aion tehdä hyvin kunnianhimoisia tavoitteita ja esityksiä ensi vuonna. Muun muassa rautatieliikenteessä on toimenpiteitä, että me saamme yhtenäisen raideliikenteen alueen. Uudessa lainsäädännössä pitäisi myös kehittää puhtaita polttoaineita käyttäviä ajoneuvoja ja miettiä innovaatioita ja teknistä kehitystä myös. Tämän lisäksi jatkamme sitä kohti, että kaikki ulkoiset kustannukset voidaan sisäistää ja vero ongelmat poistaa. Minä luotan parlamentin tukeen jatkossakin, kuten valkoisessa kirjassakin on jo osoitettu. Kiitos. Uh, Mr. Sonic? Herra Sonic, olkaa hyvä. Satama on perusta. Kiitoksia, herra puhemies. Talouden kehitys täytyy olla kuitenkin tasapainoista ja sen täytyy liittyä kansainväliseen yhteistyötä. Eurooppalainen infrastruktuuri- ja liikennejärjestelmä, siinä pitäisi olla tavoitteena kilpailukyvyn parantaminen ja koko Euroopan EUn eh, houkuttelevuuden parantaminen. Tämä voidaan saavuttaa vain niin, että poistetaan vaikutukset, jotka estävät eh, vapaata liikkuvuutta valtioiden välillä. Omassa lausunnossani yhtenäisestä eurooppalaisesta liikennealueesta kiinnitän huomiota siihen, että täytyy keskittyä teknologiaan, joka eh, perustuu polttoaineisiin, jotka eivät tule fossiilisista polttoaineista. Ne ovat vähemmän haitallisia ympäristölle. Täytyy tukea ekologisia ajoneuvoja ja täytyy käyttää tekniikkaa, joka on ympäristöystävällistä. Täytyy tukea tutkimusta ja tuotekehitystä uusissa tekniikoissa liikenteessä. Hyvin tärkeä elementti on myös infrastruktuurin kehittäminen uusissa jäsenvaltioissa mukaan lukien tieliikenneinfrastruktuuri. Se pitäisi ottaa mukaan monivuotisiin rahoitussuunnitelmiin. Kiitos. Kiitos. Sitten Karins. Godāmais Kiitoksia herra puhemies, arvoisa komissaari, hyvät kollegat. kolmannes unionin käyttämästä energiasta menee liikenteeseen etupäässä öljytuotteina. Ja 80 prosenttia tästä energiasta tuodaan unionin alueelle. Joten me olemme enemmänkin kuin riippuvaisia energiatuonnista. Meidän täytyy vähentää tätä tuontimäärää, mutta miten se onnistuisi? Kolme vaihtoehtoa on olemassa. Ensinnäkin meidän täytyy käyttää polttoaineita tehokkaammin. Toisaalta meidän täytyy lisätä biopolttoaineiden osuutta. Ja kolmanneksi meidän käy, täytyy käyttää hybriditeknologioita ja sähköisiä välineitä tehokkaammin. Arvoisat kollegat, minä hyväksyn tämän mietinnön, sillä sen avulla me tulemme vähentämään tätä riippuvuuttamme ja toivoisin, että kollegatkin voivat tämän hyväksyä. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavaksi. En tiedä, miten näen tähden nimensä, mutta seuraava puhuja kuitenkin ei ole läsnä, mutta herra Kohon. Dieter Koch. Ja. Dieter Koch. Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen. Arvoisa komissaari, hyvä puhemies, arvoisat kollegat. Liikenne on monien mielestä punainen liina ja se kuluttaa vain resursseja ja aiheuttaa ympäristövahinkoja valitettavasti, mutta liikkuvuus on tarpeen enemmän kuin aikaisemmin. Sitä tarvitaan, jotta yhteiskunta toimii. Se luo hyvinvointimme selkärangan ja se kuvastaa yksilön liikenne, liikkumisvapautta. Jokaisella on oikeus, erityisesti vanhuksilla ja vammaisilla pitäisi olla oikeus käyttää näitä mahdollisuuksia. Ja tästäpä syystä kiitos kuuluukin komissiolle tästä valkoisessa kirjassa esitetystä visiosta, vaikka en sieltä kaikilta osin voi hyväksyä liikenteen pitäisi olla turvallisempaa, tehokkaampaa ja puhtaampaa, puhtaampaa ja lähes kaikkien käytettävissä, niin se on hyvä asia. Matthew Gross esittelijän ominaisuudessa on tehnyt erinomaista työtä. Hän on nähnyt liikennepolitiikan lisäarvon ja luomaan konkreettisia tavoitteita ilman, että hän kyseenalaistaisi tätä teknologiaan liittyvää avoimuutta. Uusien turvallisuusstandardien käyttöönotto, viestintä, energia, liikenne, työ ja sosiaalialalla ovat hyviä asioita, mutta on valitettavaa, ettei tässä rohkeasti pyritty puuttumaan näihin suuriin äh, äh, rekka-autoihin eli ekolainereihin. Minun mielestäni meidän tulisi siihenkin liittyen ottaa selkeästi kantaa. Ökolainereiden osalta vastuu pitäisi olla kaksijakoinen, sillä kun katsotaan tätä tekstiä, niin minun mielestäni nyt me olemme menettäneet mahdollisuuden ottaa Euroopan laajuisia standardeja, spesifikaatioita käyttöön näiden ajoneuvojen käyttöön ottamisen hyväksi. Ja tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että nyt on syntymässä eurooppalainen tilkkutäkki, jonka korjaaminen tarkoittaa suurien mm, summien käyttöä. Ja emme ole myöskään valmiita ottamaan käyttöön uutta ajoneuvotyyppiä. Nämä uudet ajoneuvotyypit, niiden pitäisi olla mahdollisimman turvallisia ja ympäristöystävällisiä. Kiitoksia. Kiitos. Herra Senalova. Vážený pane komisaři, kolegyně a kolegové. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Euroopan unionin komissio asiakirja on erittäin tärkeä, että saamme uutta suuntaa liikennepolitiikalle. Siinä on hyvää aineistoa keskusteluja varten. Se on myös puitteet lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin askeleille. Me vetoamme komission, että meillä on selkeät tavoitteet 2020 mennessä. On erittäin tärkeää ottaa huomioon myös nykytilanne. Euroopan politiikassa meidän täytyy perustaa toimemme aikaisempiin asiakirjoihin ja miettiä, mikä on infrastruktuurin nykytilanne kaikissa jäsenvaltioissa. Me vetoammekin komissioon, että se analysoisi tilannetta ja kertoisi tuloksista 2013 mennessä viimeistään. Euroopan kohesiopolitiikan välineet myös käyttää sen varmistamiseksi, että kaikissa maissa perusrakenteet ovat yhdenmukaistetut ja kohdallaan turvallisuuteenkin perustuen. Meidän täytyy ottaa mukaan myös eri ammattiryhmien työolosuhteet. Tällä alalla on noin 10 miljoonaa työntekijää, siksi se on erittäin tärkeä tekijä, että myös Työvoiman koulutus on laadukasta, työterveys ja turvallisuus ovat tärkeitä asioita myös. Meidän täytyy pystyä huomioimaan myös, minkälaisia vakavia seurauksia tällä työllä voi olla. Tämän on oltava tärkeä osa meidän työtämme pitkällä aikavälillä. Siksi olen sitä mieltä, että on erittäin tärkeää, että pääsisimme yksimielisyyteen myös vaatimuksista – tukea kestävää liikenneä kaikilla matkoilla. Olen samaa mieltä komission kanssa siitä, että kun ajatellaan pitkiä matkoja, niin siellä tarvitaan nyt yleiseurooppalaista lähestymistapaa. Haluan kiittää esittelijää hänen ponnisteluistaan neuvottelussa saada aikaan kohtuullinen sopuratkaisu. Minä uskon, että tämä saa tukea myös parlamentissa. Kiitos. Rova Meissner. Vielen Dank, Herr Präsident. Kiitoksia puhemies komission jäsen hyvä Mathieu Grosch, joka teki oikein hyvää työtä. Yli 413 tai 413 tarkistusta ja 32 kompromissia. Niillä no, me olemme lähes kaikki niiden takana. Se näyt, osoittaa sen, että liikenteessä on tärkeää edetä mahdollisimman yhtenäisesti. Tietysti yksityiskohdissa on poliittisilla ryhmillä eri ajatuksia yksityiskohdissa, mutta kaiken kaikkiaan olemme sitä mieltä, että liikenne on todellakin ranka sisämarkkinoille se on eurooppalaisen politiikan perusta, että sanotaan, että haluamme vapaata liikkuvuutta ihmisille, tavaroille ja palveluksille. Sen vuoksi tarvitsemme tietysti myös näitä parannuksia, jotka kuvailemme tässä. Ja voi todellakin sanoa, että on tullut selväksi ja mietinnössäkin tulee selväksi, että me kaikkia liikennemuotoja. Tarvitsemme sitä, että liikenne tehostuu, ympäristöystävällistyy ja tulee turvallisemmaksi jotta voidaan yhteismarkkinoita viedä eteenpäin, tarvitsemme kaikkia liikennemuotoja tietysti, vaikka toisesta nyt tulisi enemmän päästöjä kuin toisesta. Ja se on tullut tässä hyvin selväksi ja periaatteessa ei ole niin kovin monia asioita, joista meillä olisi yhtä mieltä. Toisi, yksi ovat nämä pidemmät rekka-autot. Se on tässä nyt elegantisti muotoiltu. Tiedän, että eivät kaikki ryhmät ole yhtä mieltä, mutta tarvitaan European Model System, eli täytyy olla jär- mahdollisuus siihen, että olisivat suuremmat volyymit, ehkäpä vähän enemmän painoa, pituutta rekoissa. Sitä eivät pidä kaikki hyvänä, mutta joillakin alueilla Euroopassa tätä jo harjoitetaan ja se myöskin menestyksellä. Äh, viittaisin Alden tarkistuksiin, jotka olemme tuoneet tänne äänestyksen jälkeen ja olisi tärkeää, että jos halutaan suuri myötäkaiku tälle, niin se, että jos mitä vaaditaan komissiolta rautatiepaketissa, että pitääkö äh, kuvailla tilannetta, vaan on parempi puhua tästä, että erotetaan verkon haltija ja palveluiden tarjo- tarjoilija, josta on todellakin puhuttu rautatiepaketin uudelleenarvioinnissa. Voisin ajatella, että tätä voi kaikki noudattaa. Kiitos vielä kerran kovasti ja olen jännittyneellä odotan huomisen äänestystä. Thank you. Mr. Kramer. Herra Kramer. Herra puhemies, arvoisa komissaari, rakkaat kollegat, erityiskiitos Matthew Grossille. Hän kanssa oli hyvä tehdä yhteistyötä ja saimme tuloksiakin aikaiseksi. Mobiliteettia muuttamatta emme voi taistella ilmastonmuutosta vastaan ja silloin se tarkoittaa sitä, että lapsillamme ja heidän lapsilla ei ole mitään tulevaisuuden näkömiä. Miksi näin on? Vuodesta 90 lähtien teollisuudessa CO2-päästöt ovat laskeneet 34 prosentilla energiapuolella 17 ja kotitalouksilla 14 prosentilla, mutta 30 prosentin kasvu on liikenteessä ollut huomat, havaittavissa, joten Tämä tarkoittaa sitä, että liikenne nielee kaikki nämä säästöt, joita on miljardien veroeurojen avulla säästetty, joten meidän täytyy muuttaa liikennettä perin pohjin. Ja olen erittäin iloinen siitä, että olemme nyt onnistuneet löytämään sellaisen kompromissin, jonka pohjalta CO2-päästöt voidaan 2020 asti leikata 20 prosentilla verrattuna vuoden 2000 vuoden 90 äh, perusteella verrattuna eikä vasta vuonna 2030. Ja toivottavasti komissio pitää kiinni tästä lupauksesta. Meillä ei ole aikaa tuhlattavana, meidän täytyy toimia nopeasti. Hyvää on, että ulkoisten kustannusten sisäistäminenkin on esitetty päteväksi periaatteeksi kaikilla aloilla, sillä ilmailu saa 20-30 miljardia tukiaisina koska se on vapautettu arvonlisävero ja kerosiniverosta. Ja meillä on olemassa myöskin äh, rautatiemaksut, mutta tienkäyttömaksuista jäsenvaltiot itse päättävät ja joskus ainoastaan moottoriteille, joten on erittäin hyvä, että nämä euroveloverkostot ovat tässä mukana. Ja mitä tulee näihin monsteririkkoihin, niin sanottakoon, että ne, jotka niitä ostavat, niin 50 prosenttia tai 52 prosenttia siirtyy rautateiltä tieliikenteen pariin ja jos sitä on joku kannattamassa, niin ei ymmärrä, mistä tästä on oikein kyse. Kiitoksia. Kiitos herra Brad. Kiitoksia kovasti herra puhemies. Minä haluaisin aluksi kiittää Mathieu Groschia valtavasta urakasta tämän mietinnön parissa. Valitettavasti se ei muuta sitä ikävää perustaa siinä, että komission valkoinen kirja, siihenhän se perustuu. Haluan totta kai olla kohtuullinen myös komissiolle. Siellä on myönteisiäkin esityksiä tarpeesta saada aikaan multimodaalinen verkosto ja myös eh, lentoliikennettä modernisoida sesarin avulla, mutta mietinnössä on mielestäni merkittäviä puutteita. Jälleen kerran komissio uskoo sääntelyyn yhä enemmän ja interventioon yhä enemmän kun luottamus on kaikkein tärkeimpiä tekijöitä meidän yrityksissämme kautta Euroopan, niin ei pitäisi ruveta enää sanomaan, että ruvetaan tukahduttamaan kasvua sääntelyllä. Tässä on esityksiä yhdenmukaistaa työolosuhteita, muitakin toimenpiteitä tuolla alalla, ja se on aivan kohtuutonta. Meidän pitäisi kumota rankaisevaa lainsäädäntöä, ei lisätä sitä. Tämän lisäksi esitykset raportissa verotuksen osalta tietyssä liikennemuodossa on valtavan tuhoisa viesti alalle, jos ajatellaan myös tiemaksuja, niin en ymmärrä, miten tämä ei voisi olla ristiriidassa heidän tavoitteensa kanssa olla leikkaamatta liikkuvuutta. Tämä koskee myös ajatusta siitä, että voitaisiin vanhat polttomoottorit poistaa keskustasta. Ei se ole mahdollista eikä toivottavaakaan, varsinkaan näinä taloudellisen kurimuksen aikoina interventiota ei voida ajatella, koska se ei kunnioita myöskään subsidiariteettiperiaatteita. Nyt meillä on tilaisuus lähettää myönteinen viesti elinkeinoelämälle, tukea markkinoita ja kasvua. Sen sijaan tässä onkin asiakirja, joka rankaisee elinkeinoelämää ja taloutta ja siis myös kansalaisia. Kiitoksia. Herra Tusas. Πολιτική της απελευθέρωσης και της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς μεταφορών είναι βαθιά αντιλαϊκή Οι δημόσιες μεταφορές ξεπουλήθηκαν στους Liikennemarkkinoiden poliittinen liberalisointi aiheuttaa ongelmia. Kyse on siitä, että työllisyystilanne muuttuu sellaiseksi, mitä kansalaiset eivät voi hyväksyä. Työntekijöiden oikeuksia ei kunnioiteta. Ja tämä taas johtaa myöskin siihen, että turvallisuusaspektit jäävät taka-alalle ja siitä syntyy onnettomuuksia ja se taas vaikuttaa liikenteeseen. Ja mitä tulee sisältöpuoleen, niin tämähän vaikuttaa myöskin ympäristöön ja kansanterveyteen, mitä pahimmassa määrin. Jos katsotaan esimerkiksi Kreikan suuntaan, niin meri ja ilmailu ovat saaneet paljon tukiaisia käyttöönsä. Se on johtanut siihen, että saarit ovat ikään kuin jääneet koko verkoston ulkopuolelle ja lippujen hinnat ovat nousseet tähtitieteellisiksi. Ja tässä ei voi, todellakaan voida puhua siitä, että tästä olisivat kansalaiset hyötyneet päinvastoin. Eli tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että riippumatta sitä, mitä kriteeriä käytetään, niin kaikesta huolimatta me emme voi huomioida kansalaisten tarpeita. Kiitoksia. Kiitoksia, Brasa. E, gerbiamas pirmininko kollegos, pirmiausia dėkui ponui Grošui už šį puikų pranešimą. Arvon kollegat, minä haluaisin kiittää herra Klosia erinomaisesta mietinnöstä. Liikenne on äärimmäisen tärkeää Euroopan unionille, sen alueille ja e, kaupungeille ja myös Euroopan kansalaisille, koska se luo työpaikkoja ja edistää sisämarkkinoiden toimintaa. Liikenne voi erittäin suuresti vaikuttaa 2020 strategian toimivuuteen, erityisesti työllisyyden, energian, innovaation, tutkimuksen ja ympäristön aloilla. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että tietyt jäsenmaat aliarvioivat liikennepolitiikan lisäarvoa ja estävät sen toimeenpanoa. E- eivät ole ottaneet direktiiviä osaksi lainsäädäntöä. Ja kun meillä nyt on tämä talous- ja rahoituskriisi, niin me emme ole onnistuneet investoimaan Euroopan laajuisiin liikenneverkkoihin. Meidän täytyy yhdistää vanhojen ja uusien jäsenmaiden väliset liikenneinfrastruktuurit. Ja kehityskin on saatava samalle tasolle, nivellettävä yhteen. Eurooppa tarvitsee kilpailukykyistä liikennejärjestelmää, joka perustuu resurssien tehokkaaseen käyttöön. Uh, Mrs. Stassen. Voorzitter, het is blijkbaar nog niet in Brussel doorgedrongen. Eh, puhemies. Me tässä puhumme todella vakavasta talouden kriisistä ja mietintö, joka eh, koskee tätä sisäistä liikennettä ja tiekarttaa. Tämä tarkoittaa sitä, että tarvitaan enemmän rautatieverkkoon rahaa. En ole vastaan rautateitä ollenkaan, mutta tämä tarkoittaa kuitenkin sitä, että siihen on käytetty enemmän rahaa kuin tieverkostoon ja ilmakuljetuksiin. Mut, eli täällä ei ole mitään suhteellisuutta, sitä ei ole mitenkään tässä mietinnössä mainittu. Kun katsomme strategiaa 2020, niin se pitäisi ottaa huomioon. Nämä miljardi-investoinnit, mikä niiden lopputulos on? Brysselin eliitti hyötyy ja tavalliset kansalaiset maksavat lystin. Huolimatta siitä, että paljon valtionapuja on myönnetty tälle sektorille, niin rautateiden rooli on ainoastaan vähentynyt viime aikoina. Minkälaista parannusta ei ole havaittavissa? Puhuitte ilmastotavoitteista. Ja viime kädessä on niin, että tiet ja ilmakuljetukset hyötyvät asiasta ja rautateitä kohdellaan huonosti. Sehän on väärin. Se on aivan ilmeisesti väärin. Koska jos tätä ei tehtäisi näin, niin tilanne par- kääntyisi. Kiitoksia. Täällä on ensinnäkin sininen kortti herra Kramerilta. Rouva Tassen, hyväksyttekö sinisen kortin? Yes. Kyllä. Herra Kramer, olkaa hyvä. Sie sagten die Eisen... Totesitte, että tässä tuetaan tai suositaan rautateitä. Tiedättekö, että joka ikisestä äh, Äh, dieselmoottoreista rautatiet joutuu maksamaan 30 äh, miljardia vuodessa ja tästä on vapautettu lentoliikenne. Ja sitten on myöskin kullekin veturille äh, kilometriä kohden olemassa raidemaksut. Ja jäsenmaat voivat itse päättää siitä, nostetaanko tai miten tehdään tiemaksujen kanssa. Yleensähän tämä koskee vain rekkoja moottoriteillä Eli ketä tässä nyt tuetaan ja ketä ei. Esimerkiksi eh, eh, taksihinnoin on mahdollista lentää eh, koululaisten, mutta raideliikenne on vielä tätä kalliimpaa. Eli mitä tästä sanotte ja voitteko vielä senkin jälkeen omaa kantanne puolustella? Meneer Kramer, ik weet dat wij daar allebei heel anders over denken, maar... Herra Kramer, minä tiedän, että meillä on erilaiset näkemykset. Ette voi kuitenkaan kiistää sitä, että rautatiet ovat saaneet tukiaisia, kun taas ilma- ja tiekuljetukset eivät ole niitä saaneet. Te sanotte, että Euroopan pitää varmistaa tasaveroinen kohtelu, ja tämä koskee rautatieinfraa myös. Now the next speaker is Mr. Perk. Ja seuraava puhuja, olkaa hyvä. Arvoisa komission jäsen, liikenteen valkoisesta kirjasta keskustellessa Euroopan parlamentti pyrkii luomaan liikennevirtojen järkevää sääntelyä, jotta talous Euroopan unionissa elpyisi ja että ympäristöä suojeltaisiin. Herra Gross esittelijänä on tehnyt aivan erinomaisia ehdotuksia myös siitä, mikä on optimaalinen yhdistelmä liikenteen jaotus. Kaikki liikennevälineet hän eivät ole järkeviä kaikille alueille ja kaikille maille. Viittaan tässä yhteydessä niin sanottuihin kuorma-autoihin, jotka ovat kolmasosan pidempiä ja painavampia kuin tähän mennessä sallitut. Omalle maalleni Itävallalle tällaisten jättirekkojen mukaanottaminen olisi kerta kaikkiaan järjetöntä. Mitä sitten tulee uudelleenrakennus- ja infrastruktuurihankkeisiin, joita täytyy sopeuttaa siihen jos tämä uudistus pitäisi soveltaa esimerkiksi siltoihin, hätäpysähdyspaikkoihin, moottoritien pysähdyspaikkoihin. Meidän pitäisi investoida noin miljardi euroa tähän asiaan. Sitten tarkistukset 26 kohtaan onnistui, että tällaista Eurooppa-laajuista lupaa tällaisille superrekoille ei anneta, vaan jäsenmaat saavat itse päättää siitä, haluavatko he oman valtionsa alueelle näitä jättirekkoja. Mitä tulee Ruotsin puuteollisuuteen ja puiden puutavaran kuljetukseen, sitä ei tarvita tai se ei ole hyväksyttävä Itävallan alppiliikenteelle. Ja olen iloinen siitä, että pääsimme tällaiseen kompromissiin ja että jäsenmaat voivat vapaasti päättää siitä, haluavatko he ottaa omille maanteilleen tämän liikennevälineen. Thank you. Now, Mr. Kiitoksia. Sitten herra Alcaraz. Herra de niin, hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat, tämä on varsin tärkeä mietintö parlamentille, koska siinä esitetään tiekarttaa tulevia vuosia varten. Mielestäni lähestymistapa on oikea ja hyviä kompromisseja on saatu aikaan. Nostaisin kuitenkin vielä kolme seikkaa esiin. Ensinnäkin sosiaalisen ulottuvuuden tärkeyden liikenteestä puhuttaessa tulevina vuosina emme voi enää avata markkinoita, vapauttaa niitä entuudestaan toisaalta olla tekemättä mitään sosiaalisissa kysymyksissä. Siksi on erittäin tärkeää, että vuonna 2013 eh, komissiolta saataisiin kattava analyysi esimerkiksi työmarkkinoista ja ylipäätään sosiaalisista ulottuvuuksista eri liikennemuotojen yhteydessä koska halutaan kuitenkin eh, samanlaiset toimintamahdollisuudet kaikille. Tällaisia takeita tarvitaan. Liikennealan tulee tehostua ja tulla kestäväpohjaisemmaksi, muutoin emme edisty. Tämän lisäksi tarvitaan erilaisia toimenpiteitä, toimenpiteiden yhdistelmää, parempaa energiakäyttöä ja tarvitaan myöskin kestäväpohjaisia vaihtoehtoja ja uusien teknologian käyttöä. Ja onneksi näitä seikkoja tässä esityksessä tarkastellaankin. Mitä sitten tulee eh, teknisen eh, yhteentoimivuuteen, tämä on tärkeä seikka puhuttaessa raideliikenteestä, mutta myös eh, muista liikennemuodoista, esimerkiksi ilmailualasta. raideliikenteessä tämän tärkeä asia ja edistystä on tapahtunutkin. Esimerkiksi talisjunat, turvallisuus, yhteyksiä oli seitsemän erilaista, kun toimintaa on kolmen maan alueella. Tämä vaatii erityisponnisteluja ja byrokratiaa. Ja tämä voisi olla hyvä lähtökohta kuitenkin parannuksille tulevia vuosia ajatellen. Kiitos. Kiitoksia herra Kungs, Hyvät komissaari, hyvät kollegat. Aluksi minä haluaisin kiittää esittelijä Groschia tästä työstä. Ei ollut helppoa löytää näiden kaikkien asioiden välille tasapainoa. Täällähän on yli 400 tarkistustakin tehty hyvin vaikea löytää tasapainoa eh, sen kesken, miten kilpailua vahvistettaisiin ja eh, sektoria saataisiin toimimaan, kun me ajattelemme, minkälaisia kustannuksia tähän liittyy. Mietinnössä on hyvin paljon myönteistä. Infrastruktuurin kehittymisestä ja täällä puhutaan myöskin yhtenäisestä eurooppalaisesta kuljetusalasta. Puhutaan fossiilisista polttoaineista. Kuitenkin meidän ryhmällämme on vaikeuksia tukea tätä siltä osin, kun puhutaan eurooppalaisesta sääntelystä ottamatta huomioon näitä eroja, jotka mainitsin jäsenvaltioiden välillä. Ferreira. Kiitoksia. Sitten herra Ferreira. Kiitoksia puhemies. Vielä kerran haluan vedota oikeisiin päämääriin, mutta ne johtavat hyvin erilaisiin aikomuksiin, kuten usein käy. Täällä on ympäristöpäämääriä, hiilijalanjäljen pienentämistä ja ö, muita hyviä tavoitteita, mutta mihin tämä oikeastaan viittaa? Se tarkoittaa liikennesektorin liberalisointia ja privatisointia, eli kaiken sen vapauttamista, josta voidaan saada taloudellista hyötyä, ja silloin tämä ei hyödytä kuluttajia talouksilta lähtee myös pois tärkeitä välineitä niiden kehittymisen takia. Jokainen maa, jokaisella maalla on oma kehitysasteensa ja kysymys, joka ku, täytyy esittää, on nyt mitä intressejä tällainen liikennepolitiikka noudattaa. Onko se monikansallisten yritysten intressi, jotka haluavat hukuttaa Euroopan nopeisiin ja halpoihin palveluihinsa. Se on erittäin eri, eri intressi kuin se, mikä on kansalaisten intressi ja kuten esimerkiksi Portugalissa tämä tilanne on tällainen. Kiitoksia, herra Kansanulka. Kiitos, hyvä puhemies. Huomenna äänestämme ja näin käynnistyy tämä tärkeä hanke tulevaisuutta ajatellen, mutta joitain lainsäädäntöesityksiä on jo tehty esittelijä kolmessa kuukaudessa hyvin on saanut aikaan tällaisen tärkeän asiakirjan, joka sitoo meitä tulevaisuudessa. Muistuttaisin kuitenkin tärkeimmistä seikoista saada aikaan todelliset yhtenäiset liikennemarkkinat, poistaa tekniset esteet, koska ne hankaloittavat kilpailukykyä ja palveluiden tarjoamista varsinkin kun puhutaan raideliikenteestä. Yhteisasiakirjan hyväksyttiin 25 vuotta sitten, mutta näitä esteitä edelleenkin on, eikä meillä tähän olisi varaa tässä tilanteessa, jossa nimenomaan eh, markkinoiden kautta tulisi mahdollistaa kasvu henkilöliikenne on tärkeä. Tarvitaan eurooppalaista sääntelyelintä ja kaikki TNT-verkostot tulisi myöskin saada täytäntöönpano kuntoon. Infrastruktuurit esiin nostettiin, e, varsinkin rajat ylittävät sellaiset ja toisaalta on e, huomioitava, mitkä ovat tärkeimmät akselit ja solmukohdat. Käytössä olevin varoin on pyrittävä kaikki ohjelmat toteuttamaan. On katsottava, mitkä olisivat sopivat takuumenettelyt kriisitilanteissa. Asiakirjassa näihin takuisin viitataan, sen pidemmälle emme halua mennä. Maantieliikenneturvallisuus on tärkeä asia, sitä ei saa unohtaa yhteinen taivas on myöskin tärkeä hanke, Cesaria on täydennettävä myöskin, mutta tarvitaan yhtenäistä hallintotapaa myöskin ja komissio ilmeisesti tekee kunnianhimoisia ehdotuksia tulevina vuosina. Jäämme niitä todella mielenkiinnolla odottelemaan. Kiitos. Kiitoksia. Talman. Hyvä puhemies, komissaari. Tässä, tässä mietinnössä on kysymys liikennesektorista ja miksi me emme tee mitään sen eteen, että me voisimme ottaa pitkän ajan investoinnit mukaan tähän kuvaan? TEN-T on sellainen hanke, joka pitäisi saada käyttöön mitä pikimmin ja tavaraliikenteeseen, koska tällä tavalla voitaisiin päästöjä vähentää huomattavasti. Muuten meidänhän ei pidä tyytyä 20 prosentin, prosentin CO2-päästöjen vähentämiseen 20 vuodessa. Tällä tavalla pitäisi saada koko sektori järjestykseen oikeudenmukaista kilpailua, sosiaalista dumppausta, siitä tulee omat seurauksensa. Meidän pitää muistaa, että tällainen johtaa onnettomuuksiin ja huonompaan turvallisuuteen. Me emme tarvitse siis enempää liberalisointia tällä alalla, vaan me tarvitsemme pitemmän, nä, pitempiä näkymiä ja me tarvitsemme lisää turvallisuutta, investointeja ja myöskin säälliset olosuhteet ihmisille, jotka tekevät siellä työtä, vaan kaikille hyvät olosuhteet, kaikille ihmisille liikenteessä. Thank you. Mr. Vlasak? Sitten herra Vlasak, olkaa. Vážený pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové. Odstraňování... Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen se, että rajoja poistetaan palveluilta ja hyödykkeiltä ja ihmisiltä ja ne voivat liikkua vapaasti, se on prioriteettimme. Siksi me tarvitsemme tätä yhtä ainoaa aluetta. Me tarvitsemme liikenneakseleita, jotka mahdollistavat sen, että voimme luoda modernin ja multimodaalisen verkoston. Ja siksi on aivan oikein, että tämä valkoinen kirja ottaa monta kertaa puheeksi erot maiden välillä ja infrastruktuurien välillä Itä- ja Länsi-Euroopan unionin välillä, Itä- ja Länsiosan välillä, mutta konkreettiset toimenpiteet nimenomaan näiden erojen tasoittamiseksi ovat äärimmäisen tärkeitä. Komissiolla ei näytä olevan siitä selkeää näkemystä siitä politiikasta, jota tässä tarvitaan näiden erojen tasoittamiseksi. Konkreettisia esimerkkejä olisin toivonut sellaisista toimista, joilla näitä eroja vähennetään eri Euroopan unionin alueiden välillä samat jäsenmaat jälleen saavat eniten tukia ja eh, vaikka nämä valtiot jo nyt saavat 10 miljardia sellaista rahaa, minkä pitäisi mennä tällä alueella vähemmän kehittyneisiin maihin. Kiitos. Edustaja Bach. Eh, hyvä puhemies, hyvä komissaari, hyvät kollegat. Näin tärkeässä äh, asiassa, kuten valkoinen kirja liikenteen tulevaisuudesta, niin on tässä äh, vaara siitä, että täällä on vain muutama toive mukana ja tulosta ei synny. Huomenna on äänestys ja minä toivon mukaan voin esittelijä toivottaa onnea. Hän on onnistunut äh, tässä viidakossa monien tarkistusten keskellä tekemään työtä ja laatimaan mieli, mietinnön, jossa keskitytään ympäristöön, teknologiaan ja turvallisuuteen liikennealalla. Tällaiset tärkeät asiat, kuten työoikeus ja sosiaaliset oikeudet, nekin tulevat huomioon otetuiksi. Tämä on erityisen tärkeää eh, siksi, että että meillä on tiettyjä puutteita tällä eh, sektorilla, koska me tarvitsemme koulutettua hyvää työmää, työvoimaa jatkossakin. Mitä sitten tulee kapotaisliikenteeseen, niin se toimii vain silloin, jos eh, palkkojen eh, dumppaus ja muu sellainen lopetetaan. Turvallisuus teillä on sellainen asia, joka, johon meidän on jatkossa pureuduttava. Kuitenkin olisin vähän kritisoinut sitä, että liikennettä pitäisi voimakkaammin pyrkiä siirtämään eh, eh, raiteille. Kuitenkin eh, rautio, raitioliikenteen vapauttaminen on sellainen asia, jonka suhteen pitäisi vielä miettiä vähäsen. Meidän pitää ratkaista kilpailuedellytykset. Meillä on odotuksia parlamentilta ja meidän täytyy huolehtia siitä, että nämä, nämä eivät jää pelkiksi toiveiksi, vaan että näistä ehdotuksista tulee totta. Thank you, Mr. Kiitoksia. Sitten edustaja Euh, Arvoisa esittelijä, hyvä komission jäsen, haluan ensin kiittää ja onnitella esittelijää, koska hän on päässyt tällaiseen konsensuaaliseen lopputulokseen ja haluan myös äh, tervehtiä Rova Senelovaa, joka toivoi, ettei tähän tekstiin tulisi satama ja palvelujen liberalisointia mukaan. Arvoisa puhemies, minulla on vielä minuutti aikaa jäljellä ja sen haluaisin sinä aikana puhua siitä, eh, mistä tekin äsken puhuitte. Millaisia muutoksia vuoden 2001 jälkeen valkoisen kirjan jälkeen on tapahtunut. Kaikista ponnistuksista huolimatta, joita on tehty, täytyy todeta, että kymmenen vuotta tuon jälkeen liikenne ei ole vieläkään kestävää. Joten olen sitä mieltä, että teidän ehdotuksenne 28.3.2011 ei mene tarpeeksi pitkälle konkretiassa. Toivoisin, että meidän tiekarttamme joka me huomenna hyväksymme, että sen puitteissa voisitte mennä pidemmälle nimenomaan konkreettisissa ehdotuksissa esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä 20 prosenttia tieliikenteessä, Eh, sitten sen, että saastuttaja maksaa periaatteen laajentamisesta. Te sanoitte vähän aikaa sitten, että vuoteen 2050 mennessä jäsenmaiden täytyisi mobilisoida 1500 miljardia euroa. Eli miten te saatte tällaisia hyvin lyhyen tähtäimen ajatu- asioiden kautta tällaisen 2020 ähm, tavoitteen ja äh, rahoitustavoitteen jäsenmaiden taholta äh, täytettyäksi. Foster, kaksi minuuttia. Äh. Kiitos puhemies. Hyvä komission edustaja. Kestävä liikennesektori on äärimmäisen tärkeä UKlle ja koko Euroopalle, mutta on katsottava, millaista politiikkaa harjoitetaan, jotta kasvu mahdollistuu kilpailukykyä ja jotta uudet työpaikat myöskin voivat mahdollistua. Tarvitaan pitkän aikavälin näkemyksiä ja visioita ja jotta kasvu olisi kestävä pohjaista, se on haaste, johon on tartuttava ja on mietittävä, miten näihin tavoitteisiin päästään. Olen kuitenkin huolissani siitä, että mietinnön lähestymistapa ei ole riittävän tasapainoinen. Se tarjoaa yhden mahdollisuuden kestävyydelle liikennesektorilla, eli lainsäädäntöä, lainsäädäntöä ja aina vain lisää lainsäädäntöä. Se on liian tarkka ja liian äh, raskas ja tämä johtaisi kansallisiin ja EU-tason lisäkustannuksiin. Mistä sitten nämä rahat saataisiin? Eikö kannattaisi katsoa toisenlaisia vaihtoehtoja sääntelylle, esimerkiksi parhaiden käytänteiden vaihto? Tämän lisäksi on katsottava, mitä kaikkea jo on eri sektoreilla tehty, esimerkiksi hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Ilmailuala esimerkiksi on ponnistellut kovastikin teknologiansa kehittämiseksi. Operat rationaalisissa ja valmistusvaiheissa, mutta ainakaan kaikki jäsenet eivät tätä tosiseikkaa tunnusta ja yhteinen eurooppalainen eh, taivas, eh, ilmailualue on myöskin suuri voimavara tulevaisuutta ajatellen. On tärkeää, että jäsenmaat huomioivat nämä seikat. Tästä varmasti komissio voi olla yhtä mieltä. Ja lopuksi, puhemies, jos halutaan järkevä pohjasta lainsäädäntöä laatia, niin tarvitaan sitä, että asiat saavat prioriteettinsa, jottei liikaa taakkaa jo nyt raskaille budjeteillemme tulee. Ja katsotaan myöskin se, miten vaalipiireissämme nämä kaikki asiat voidaan vielä myönteisellä silmällä nähdä. Kiitos. Kiitoksia herra. Köszönöm Kedves Kiitoksia. Hyvät kollegat, Grosch on tehnyt erinomaista työtä ja tässä on aivan hyvä vastaus liikenne sektorin tulevaisuudesta ja Minulla on ollut hyvin monta tilaisuutta tuoda mielipiteeni julki aikaisemminkin. Me tarvitsemme kestävää, saavuttavissa olevaa, tehokasta, ympäristöystävällistä liikennejärjestelmää. Yksi osa tällaista järjestelmää on se, että meillä pitäisi olla jonkinlainen perusoikeuskirja kaikista matkustajien oikeuksista eri liikennevälineissä. Erityisesti minä haluaisin kiittää esittelijää siitä, että hän on tässä kappaleessa eh, maininnut vammaiset ihmiset. En kuitenkaan halua heistä pelkästään puhua, koska Euroopassa me kaikki varmastikin tiedämme, että yhteiskuntamme ikääntyvät. Me lainsäätäjinä joudumme sellaisen tosiasian eteen, jossa meidän täytyy ottaa huomioon kaikki todelliset tarpeet silloin, kun lainsäädäntöä laadimme. Me tulemme jatkossa näkemään, että vammaiset ihmiset eh, ja vanhat ihmiset, heidänkin täytyy pystyä käyttämään liikennevälineitä kuten itse tarvitsevat. Mielestäni tässä on hyvin selkeä viesti tässä mietinnössä ja korostan vielä sitä, että meidän pitää varmistaa se, että 2012 vuoden alussa komissiolta tulee ehdotus. Uh, Herra Ertug, olkaa Ja, dank, herr Kiitos hyvä puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Valkoinen kirja esitettiin komissiolta, jotta eurooppalainen liikennepolitiikka saisi selkeät tavoitteet tuleville 20-40 vuodelle. No 40 vuotta on varsin pitkä ajanjakso, mutta silti emme saa unohtaa sitä, että tässä puhutaan pitkistä suunnittelujaksoista, kun liikennetoimista puhutaan. Ja on hyvä, että komission lähestymistapa on näin kauas katsaava. Ja kun katsotaan näitä tavoitteita, niin turvallisuusseikat, siksi että käytetään älykkäitä teknologioita, parannetaan eri yhteensopivuutta eri liikennemuotojen välillä ja sitten, että ulkoiset kustannukset sisäistetään ja ympäristöystävällisempään suuntaan näitä olisi kehitettävä. Ja mm, tästä mm, jo paljon sanotaankin tässä lainsäädäntöesityksessä, eli enemmän raideliikennettä vuoteen 2015. On myöskin tärkeää, että kasvihuonepäästöjen määriä vähennetään entisestään – ja mitä tulee sisävesireittien kehittämiseen, tätä kannattaa painottaa. Esimerkiksi Tonavan reitin kehittäminen. Ja on painotettavaa sitä, että luonto ei saisi enempää kärsiä. Niin kuin on sanottu, laivojen on mukauduttava jokien kokoon eikä toisinpäin. Siitä on lähdettävä liikkeelle. On esitetty myös hyviä tarkistuksia, se on hyvä asia ja haluaisin kiittää lämpimästi esittelijää kompromissivalmiudesta. Ja lopuksi vielä yksi seikka. Nämä 300 kilometrin lähestymistavat voisi, olisi ollut hyvä, jos myös tavaraliikenteen osalta tämä olisi läpi mennyt, mutta muutoin kaiken kaikkiaan oikein hyvä esitys. Kiitos. Kiitoksia. Sitten tulemme Catch the Eye-menettelyn piiriin. Täällä on paljon jonkin verran enemmän kollegoita kuin sääntöjen puitteissa voimme. Yritämme saada kaikille puheenvuoron, mutta tiedätte, että minuutti on ehdoton raja. Ensimmäiseksi herra Teseiro, olkaa hyvä. Kiitoksia, Puhemies, kiitos herra komission jäsen. Kiitän esittelijää erinomaisesta työstä ja varsinkin tästä vuosittaisesta tarkastelusta, joka mahdollistaa sen, että päämääriä voidaan sovittaa eri jäsenmaiden tilanteeseen. Tällä tavalla voidaan välttää se, että jotkut päämäärät, joitakin päämääriä ei tavoiteta valkoisen kirjan eh, hengen mukaisesti. Tärkeää on myös se, että liikennepolitiikka täytyy koordinoida kohesiopolitiikan ja aluepolitiikan kanssa ja täytyy selvästi miettiä, mitkä ovat sellaisia kohesiorahaston piiriin kuuluvia projekteja, kun liikennestä puhutaan. Tarkistuksissa tulevat esiin syrjäisimmät alueet, toisin kuin valkoisessa kirjassa 2002. Tässä ei viitata ollenkaan syrjäisimpiin alueihin. Kyllä maantiede eh, on eh, nimenomaan näillä alueilla erittäin suuria eh, ehtoja asettava tekijä. Rova Tika, olkaa Salutăm foaia de parcurs pentru un spațiu Me olemme tyytyväisiä tähän tiekarttaan eurooppalaisesta liikennealueesta. Minä haluaisin kuitenkin pyytää komissiolta, että se varmistaisi sen, että tässä sosiaalista dumppausta tulee esiintymään eikä synny minkäänlaisia yksityisiä monopoleja, jotka vain huonontavat työskentelyolosuhteita ennestään. Tästä syystä uudet jäsenvaltiot ja niiden tarpeet tulisi ottaa huomioon monivuotisissa sopimuksissa. Vuoteen 2020 mennessä tieverkon ja liikenneverkkojen tulisi olla samalla tasolla kuin vanhoissa jäsenvaltioissa. Mustalla merellä ja Tonavalla ei käytetä tarpeeksi liikennettä hyväksi ja täällä pitäisi multimodaalisia mahdollisuuksia hyödyntää. La palabra la Seuraavaksi rouva El libro blanco 2001 2001 valkoista kirjaa luonnehtii se, että jäsenmaiden poliittista tahtoa puuttuu. Siksi meillä ei ole yhtenäistä liikennealuetta harmonisointia ja Euroopan normien yhden yksinkertaistamista me tarvitsemme, mitä tulee turvallisuuteen, työoloihin, kustannusten ulkoistamiseen ja vammaisten henkilöiden huomioimiseen multimodaalisuuden kehitys, yhtenäinen ilmatila, hankkeiden priorisointi ja rahoitus ja yhden ainoan eurooppalaisen liikennealueen luominen, jossa on vähemmän liikennekuolemia. Tämä on erittäin tärkeä tavoite. Minä toivon, että valtioilla olisi enemmän tahtoa, koska muuten me joudumme kymmenen vuoden päästä ryhtymään erittäin kiireellisiin toimiin, koska silloin olemme liikennekriisin edessä. Kiitos. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi rouva Isabel Durand, olkaa hyvä, minuutti. Hyvä komissaari, hyvät eh, ystävät, eh, Durbanin kokous eh, päättyi. Hukkuminen estettiin Euroopan rohkeuden avulla. Nyt tämä valkoinen kirja, hyvä komissaari, tässä on loistava tilaisuus meille yrittää tehdä samantyyppistä työtä liikennesektorilla – energiatehokkuus, innovaatiot ja se, kuinka kehitämme muita liikennevälineitä, energiatehokkuus, mm, joka on hyvin tärkeä energia-alalla. Me voimme luoda uusia työpaikkoja, uusia talouden toimijoita. Tässä valkoisessa kirjassa on oltu erittäin rohkeita. Ja jos sallitte, eh, niin sanoisin, että tämä on nimenomaan kaikkein tärkein asiakirja. Tämän avulla me voimme tehdä paljon enemmän liikenteessä innovaatioita voidaan e, edistää, voi syntyä uusia käytänteitä ja tällä tavalla me voimme elämänlaatua e, parantaa sekä taloutta että kehittymistä. Tiempo. Kiitoksia. Aikasi loppui. Sitten kollega Paska. úsilie o vytvorenie jednotného európskeho Hyvä puheenjohtaja, se, että me eh, rakennamme yhteisen eurooppalaisen liikennealueen on hyvin tärkeää. Meillä on hyvin paljon eroja kansallisten säännöstöjen välillä ja erityisesti tämä koskee raideliikennettä. liikennettä. Me tarvitsemme yhteistä liikennealuetta Eurooppaan ja e, silloin tarvitaan järkevää harmonisointia e, eri liikennevälineiden keskelle ilman, että minkäänlaisia rajoituksia on. Yhteiset eurooppalaiset säännöt ovat sellaisia, että ei pitäisi pelkästään harmonisoida täytäntöönpanosääntöjä, koska tässähän on kysymys muustakin Yksi neljäsosa päästöistä tulee liikenteestä ja on monenlaisia äh, hallinnollisia rasitteita ja tämän pitää pysyä Euroopan politiikan keskiössä. Gracias, kollega. Kiitoksia, kollega. Nyt meni ohi. Tämänhetkisessä valkoisessa kirjassa on aivan samat päämäärät kuin kymmenen vuotta sitten, ja kun niitä katsoo, tulee hyvin nopeasti selväksi, että yhtenäinen liikennealue on hyvin huonosti edistynyt Euroopan raitiotieverkko, ydinverkko, yhtenäinen ilmatila ja vaihtoehtoisten keinojen löytävä. Niissä on, löytäminen niissä on päästy hyvin pienin askelin eteenpäin. Valkoisessa kirjassa on hyvin kunnianhimoisia ympäristöpää tavoitteita, esimerkiksi kaupunkilogistiikan hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Tämä kuulostaa hiukan illusion, illuusiolta. Kestävä liikenne voisi johtaa kestävään talouteen, jos ei ole pelkästään ilmastopäämääriä, vaan ihmisten liikkuvuustarpeet myös otetaan huomioon ja kasvu, talouskasvun tarve myös otetaan huomioon. Kiitoksia herra Melsen. Sitten herra Mikolas, olkaa hyvä vplyv európskej dopravnej Kiitos hyvä puhemies. Liikennepolitiikka ja sen yhteys kansalaisten jokapäiväisen elämään ja EUn kehitykseen ovat ilman muuta tärkeitä asioita yhteydessä toisiinsa. Ja myös työpaikkoja tämä ala tarjoaa kymmenisen miljoonaa. Tämä mahdollistaa Euroopan unionin kilpailukyvyn paranemisen myöskin. Toisaalta laadullinen rakenne on yhteydessä nimenomaan näihin talouskeskuksiin. Euroopan unioni tarvitsee toimivia, yhtenäisiä liikenneyhteyksiä ja yhteentoimivuus on yksi avainsanoista. Jos jäsenmaiden väreillä vielä on ongelmia ja hankaluuksia, niistä asteittain tulisi päästä eroon, jotta eri palvelujen tarjoajat eivät olisi kilpailusuhteessa toisiinsa, vaan täydentäisivät toisiaan. Kiitos. Ja seuraava puhuja alkaa. Pritariu daugeliu komisijos pateiktiems e, tikslų ir iniciatyvų Voin pitkälti tukea sitä, mitä tässä on esitetty, tukea niitä ajatuksia ja aloitteita, joita tässä on esitetty, jotta päästäisiin liikennealan esteistä eroon on tärkeää linkittää kaikki eh, liikennejärjestelyt jäsenmaissa ja tämä vaan eurooppalainen liikennejärjestelmä on tärkeä tässä yhteydessä. Tämän lisäksi on katsottava, miten rahoitusasiat hoidetaan parhaalla mahdollisella tavalla. Selvää on, että turvallisuuskysymyksiä ei saa myöskään unohtaa. Ja tärkeää on, että liikennejärjestelymme ovat sellaiset, että huomioidaan myöskin kolmannet maat ja nimenomaan rajat ylityspaikat, niihin tulee kiinnittää huomiota, varsinkin kun puhutaan raja-alueista. Päämäärät ja tavoitteet, ne on selkeästi myöskin määriteltävä ja niihin pyrittävä. Kiitos. Sitten edustaja Luhan. Kiitoksia. Liikenne ei koske pelkästään yhtä maata ja se on syy, miksi me tarvitsemme hyvin vahvaa kansainvälistä yhteistyötä. Tällä tavalla saamme tehokkuutta. Valitettavasti kaikkein suurimmat esteet eh, yhteisen liikennealueen perustamiselle ovat eh, ne suuret erot, eh, jotka infrastruktuurissa vallitsevat itä- ja länsipuolella Eurooppaa. Tämä on syy, miksi minun mielestäni pitäisi jäljessä oleville alueille järjestää vielä tukea sillä tavalla, että kun me parannamme infrastruktuuria ja liikenne, liikenteen toimivuutta, niin me vaikutamme alueiden tilanteeseen ja kilpailukykyyn EU-ssa. Kollega Luhan, gracias a todos ustedes por su... Kiitoksia kollega Luhan ja kiitos teille kaikille siitä, että olette pyrkineet pitämään kiinni puheenjohtajasta ja ymmärtäväisesti suhtautuneet siihen, jos olen keskeyttänyt teidät. Sitten kun tämä Catch the Eye-kierros on nyt päättynyt, annamme puheenvuoron seuraavaksi komission puheen, varapuheenjohtajalle, komission jäsen Kallasille, joka voi reagoida näihin eri puheenvuoroihin, joita täällä on käytetty. Olkaa hyvä komission jäsen. Thank you very much. Kiitoksia. On erittäin ymmärrettävää ja äh, hyvin ymmärrettyäkin, kuinka laaja ja kuinka heikko tämä ö, liikennealue on ja kuinka paljon parannettavaa siinä on. Hyvin monia eri yksityiskohtia. Täällä on esitetty hyvinkin ristiriitaisia näkemyksiä, että eurooppalaista liikennealuetta ei suinkaan tarvita ja sitten toisten mielestä taas se ei ole tarpeeksi kehittynyt ollenkaan. Mitä meidän siis pitäisi tehdä? Haluammeko, tarvitsemmeko me tole, todella yhtä ainoa eurooppalaista liikennealuetta, yhtenäistä liikennealuetta. Ja jos hankkeet eivät mene nopeasti, niin nopeasti kuin odotetaan, pitäisikö meidän luopua niistä? Vastaukseni on ei. Ei todellakaan. Meidän täytyy jatkaa kunnianhimoista työtä ja pyrkiä edistämään ö, omia ajatuksiamme ja tehtäväämme. Kahdessa minuutissa en pysty kovin pitkää puhetta pitämään, mutta haluan sanoa, että meillä on erittäin hyvää yhteistyötä liikennevaliokunnan kanssa, Euroopan parlamentin liikennevaliokunnan kanssa, ja me olemme käyneet jo lukuisia keskusteluja ja jatkamme toki näitä keskusteluja nimenomaan konkreettisten lainsäädäntö ehdotusten tiimoilta ja keskustelimme juuri ensimmäisestä raitioverkkopaketista ja hyvin siinä tuli näkyviin ja te näitte kuinka suuri alue kuinka täynnä ristiriitoja tämä hajanainen alue, ö, aihealue on ja kuinka monia intressejä siihen kietoutuu. Monet teistä ottivat esille sen, että valkoisen kirjan tarkoituksena, sen konseptin tarkoituksena on lisätä lainsäädäntöä. Minä en ymmärrä, missä kohtaa näin muka on. Teollisuus äh, lähinnä ja raitioteiden ylläpitäjät eniten valittavat siitä, että eri jäsenmaissa on erilaiset sertifikaatit ja lupamenettelyt, ja se vie paljon rahaa ja paljon aikaa, joten tarkoitus on harmonisoida näitä ja luoda eurooppalainen sertifiointijärjestelmä raitioteiden ylläpitäjille. Enemmän sääntelyä ei enemmän sääntelyä, vaan vähemmän säätelyä. Esimerkiksi haluaisimme vähentää muodollisuutta laivoilta, eh, laivaliikenteeltä muodollisuuksia. Ja sekään ei ole enemmän sääntelyä, vaan vähemmän sääntelyä. Voin todellakin vakuuttaa teille, että komissio pyrkii ja yrittää luoda mm, eh, lainsäädäntöpuitteet, jotta liikennejärjestelmä voisi kehittyä eh, niin vähän byrokraattiseksi kuin mahdollista. Meidän täytyy siis ottaa käsittelyksi nämä ruuhkakysymykset ja meidän täytyy ottaa käsittelyyn ja käydä käsiksi myös hiilidioksidipäästökysymykseen, kuten myös öljyriippuvuus Jos meillä ei ole Euroopan laajuisia vastauksia näihin kysymyksiin, niin sitten me tulemme eh, kohtaamaan hyvin paljon pettymystä. Kansalaiset tulevat pettymään, yritykset tulevat pettymään, jäsenmaat tulevat pettymään. Eli meidän täytyy jatkaa työtä näiden konkreettisten ehdotusten puitteissa. Ensimmäinen eh, osa on jo eh, työn alla, se on tämä TEN ehdotus, joka on valtavan erilainen ehdotus kuin monet aiemmat ehdotukset ja raitiotieehdotuksia seuraa. Meillä on mahdollisuus myös keskustella siitä, kuinka me ylitämme kansallisen ja poliittisen hajannuksen tällä erityisellä liikenteen alalla. Kiitoksia päätämme tämän keskustelun esittelijän puheenvuoron, eli herra Grosch saa kahden minuutin puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos, hyvä puhemies, hyvä komissio. haluaisin kiittää kaikista puheenvuoroista ja todeta vielä, että liikenne on tietysti olemassa ihmisiä varten. Ja jos on huomioitava perheet, lapset ja myös vammaiset. Se on tärkeä painopistealue, jossa huomioidaan tulevaisuutta varten ei direktiivehän direktiivin tekemisen vuoksi laadita, vaan työhön ryhdytään silloin, kun ollaan sitä mieltä, että eurooppalaiset säännökset olisivat hyödyllisemmät kuin 27 erilaista säännöstöä. Ja on outoa, jos jotkut menevät kotiin ja sanovat, että Eurooppa hankaloittaa elämääni ja haluaisin toimia omien sääntöni kautta, vaikka silti toivoisin, että kaikki muu Eurooppa voisi nämä säännöt hyväksyä. Näinhän ei peli toimi. Ja katsoisin, että me täällä parlamentissa käymme eh, järkevästi käsiksi näihin sääntöihin ja mm, monet maat myös näin tekevät. Eh, on instrumentteja, joiden osalta konsensus on varsin mahdoton löytää ekolaina esimerkiksi, eli kuinka kapasiteettia voidaan parantaa, ja jotkut sitten katsovat, että tämä on ihan kauhea asia siksi, että se vahingoittaa ympäristöä. Pohjoisessa Euroopassa ekolaina-asian suhtaudutaan varsin myönteisesti, eh, mutta sitä ei sitten haluta nähdä pienillä vuoristopoluilla Itävallassa. Näin nyt tällainen tilanne on. Hyvä komission jäsen, huomenna ryhdytään käytännön töihin ja katsotaan, miten näissä asioissa edetään tulevina vuosina ympäristökysymyksissä ja moraliteettikysymyksissä. On tärkeää, että saamme tarvittavat välineet maa- ja aluekohtaiseksi sen selvittämiseksi, että voidaan katsoa, miten näiden alueilla liikennekysymykset olisi hoidettava. Toivottavasti voimme tehdä yhteistyötä, koska kaikki toiveet, joita on esitetty esimerkiksi liittyen transeurooppalaisiin verkostoihin, nimenomaan näissä moraliteettikysymyksissä saattavat törmätä heikkoihin kohtiin. Ja ja näissä meidän kannattaisi ehkä tehdä yhteistyötä ja täten mahdollistaa se, että täällä sanottu ei jää teoriaksi, vaan huomenna voidaan nämä seikat myöskin täytäntöönpanna. Kiitos. Grosch. Kiitoksia, herra Grosch. La votación, cerramos el... Keskustelu päättyy tähän ja äänestys pidetään huomenna kello 11.30.